ammattipätevyyden tunnustaminen. Ja aluksi annan puheenvuoron Michael Harbourille viideksi minuutiksi, olkaa hyvä. Uh, Mr. President. Puhemies, luvallanne ehdottaisin, että lykkäisimme tätä muutamalla hetkellä, koska tässähän on kyse suullisesta kysymyksestä komissiolle. Olimme toivoneet, että